edustajan ja ulkohallinnon tehtävä on ollut yrittää pelastaa tilanne. Jos yritämme yhdessä, onnistumme, jos jatkamme sitä rataa, että vain näytämme yrittävämme, niin se ei onnistu. Kiitos edustaja Stein. Ja sitten seuraava puhuja on edustaja Bas Belder. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kun ajatellaan Euroopan toimintaa Libyan tilanteessa, niin eurooppainen diplomatia on nyt paikallaan. Pariisi ja ja Roomalla on samoja etuja ja he ovat, ne ovat toimineet hyvin paljon yhteistyössä Libyan kanssa, joka on epäonnistunut valtio. Meidän täytyy nyt katsoa, mitä Italian hallitus tehdä. No lähti, hän puhui siitä, että Italian hallitus on ollut hyvin jakautunut näissä asioissa, samoin kuin EUn jäsenvaltiot. Eli jihadistiset ryhmittymät ovat saaneet haltuunsa hyvin suuria määriä aseita. Ja meidän täytyy nyt miettiä, miten tätä ongelmaa saadaan pidettyä tietyissä rajoissa, ja meidän täytyy tässä nyt toimia painokkaalla ja päättäväisellä tavalla arvoisa puhemies Läden. Sitten seuraava puhuja on edustaja Claude Moraes. on yksi minuutti. Vice President, dear colleagues, of course. Vara, hyvät kollegat. Tietenkin Ajalle Sender ja Castaldo ja muut ovat aivan oikein eh, kuvailleet tämän eh, tilanteen, joka on tähän johtanut, mutta varapuheenjohtaja on täällä kertoakseen, miten me nyt tämänhetkisessä tilanteessa toimimme. Ulkosuudenhallinto tuli meille puhumaan näistä eri strategioista ja todella halusin pyytää häntä yhdessä kollegani Rova Spinellin kanssa, miten tämän nyt hoidamme jatkammeko Sofia-operaatiota ilman merivoimien tukea. Onko tässä mitään mahdollisuutta joustavuudella, aiommeko muuttaa näkemyksiämme, jos tämä tilanne huononee? Ja eh, edustaja Ajala Sender, eh, me näimme tuon eh, pidätyskeskuksen. Myös me tiedämme, mitä teillä on käsissänne. Ei tässä syytellä ketään, halutaan tehdä yhteistyötä, mutta varan on, että tuhannet maahanmuuttajat Kasapen Kashirin pidätyskeskuksessa jäävät jumiin. Tiedot, joita me saamme sen jälkeen, kun olemme vierailleet Libyassa, osoittaa, että tämä on kriisi, joka ainoastaan pahenee tässä hyvin poliittisesti jännittyneessä tilanteessa, joten kysyn teiltä, onko jo tässä lähestymistavassa mitään joustavuutta ja kertokaa meille Sofia-operaation tilanteesta. Kiitokset, Morais. Sitten annan puheenvuoron edustaja Marek Jurekin. Olkaa hyvä, teillä on yksi minuutti. Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, w wypadku tragedii libijskiej mamy do czynienia. Kiitoksia. Kun nyt ajatellaan Libyan tragediaa, niin uusi vaihe on taas alkanut tässä suuressa tragediassa, joka alkoi arabikeväästä. Tämä on hyvin hintava oppitunti seuraavalle komissiolle, ihmisille, jotka kantavat vastuun näistä asioista EU-ssa seuraavalla lainsäädäntökaudella. Meidän pitäisi nyt verrata eri poliitikkojen työtä tiettyjä kriteereitä käyttäen. Voi katsoa ihan faktapohjaisia arviointeja, mutta ei pidä kuitenkaan toimia ainoastaan toiveajattelun pohjalta. Meidän täytyy taistella demokratian puolesta. Meidän täytyy kantaa vastuumme. Ja sitten edustaja Cecil Kienge arvoisa puhemies Tämä nyt ei ole aika eh, jakautumiselle. Eh, Libyan kauheudet eh, vaativat meitä kantamaan vastaamme. Euroopan toimielimet, kansainväliset järjestöt, kansalliset hallitukset. Nyt ensin on saatava aikaan tulitauko, mutta meidän kaikkien täytyy myös yrittää saada aikaan pysyvä poliittinen ratkaisu, ratkaisu jonka pitkän aikavälin tar- tavoite on rauhan aikaansaaminen ja maan jälleenrakentaminen. Siellä on tullut hyvin paljon uhreja, kohteena on ollut kouluja, pakolaisleirejä ja monet ovat siellä vielä vankeina hyvin hankalassa tilanteessa. Siinä on mukana paljon naisia ja lapsia, joiden pitäisi saada kansainvälistä suojelua. Libyan elvet konfliktia. Monet pitävät kuitenkin vielä turvallisena maana yritetään saada helppoja ääniä vaaleissa. Nyt Euroopan hallitusten on kannettava vastuunsa ja meidän täytyy palata Sofia-operaatioon. Kysyn korkealta edustajalta, pidetäänkö Libyaa todella turvallisena maana? Me tarvitsemme vastauden ja kiitoksia työstänne. Kiitokset edustaja Ja sitten puheenvuoron saa seuraavaksi edustaja Alfred Sant l-ewropej għandhom id-dmir li juru kif l-akbar interess tagħhom fil-libja u l-ġid tal-poplu libjan meidän täytyy Euroopassa keskittyä siihen, mikä on tärkeää Libyassa. Ei öljy eikä pääsy Afrikan luonnonvaroihin. Euroopan kannalta tärkeää on se, että Libyasta ei tule uutta terrorismipesää. Libyalaiset tarvitsevat nyt vakautta. Sitä kautta jonain päivänä ehkä saadaan aikaan myös rauha ja demokratia, mutta se ei onnistu ilman vakautta. Meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti pyrkiä siihen, että Libyaan saadaan hallitus, joka toimii. Ulkovaltojen puuttuminen Libyan asioihin on johtanut tähän anarkkiseen tilanteeseen ja Euroopalla on tästä suuri vastuu. Meidän täytyy auttaa kaikkia voimia Libyassa, jotka todellakin haluavat saada rauhaa alueelle. Mutta meidän täytyy varmistaa se, että libyalaiset pystyvät uudelleen rakentamaan kansalliset instituutiot. Meidän täytyy tukea niitä, jotka haluavat rajoittaa anarkiaa, luoda turvallisuutta maahan ja tehdä Libyasta maa, joka toimii normaalilla tavalla. Kiitos. Kiitokset edustajat. Ja sitten vielä edustaja Kati Piri, yksi minuutti, olkaa hyvä arvoisa puhemies kahdeksan tuhatta on joutunut lähtemään kodeistaan. Tämä on Libyan sodan tulosta. Viime vuonna pääministeri ja kenraali tekivät sopimuksen siitä, että tilanne nyt normalisoidaan järjestetään vaalit. Ja 4. huhtikuuta sitten tapahtui kuolettava isku Tripolissa. Tavoitteena on painostaa Al-Saraita. Hän on vahvistanut toimien että tätä me emme voi sietää. Haftan strategia vaarantaa rauhanprosessin. Se johtaa moniin kuolonuhreihin ja se aiheuttaa myöskin siihen, että monet joutuvat pakenevaan maasta ja tämä vahvistaa myöskin terroristien tilannetta. Korkean edustajan pitää vaatia nyt välitöntä aselepoa Neuvotteluita pitää jatkaa EUn ja YKn kanssa ainoastaan silloin kestävä rauha on näköpiirissä. Kiitos. Edustaja. Sitten siirrymme näihin puheenvuoron pyyntöjen ulkopuoliseen listaan ja äh, haluaisin nyt korostaa, että jokaisen täytyy pitäytyä minuutissa. Meillä on pitkä ilta vielä edessä ja ensimmäiseksi pyytäisin että edustaja jos ignacio faria käyttää puheenvuoron. olkaa hyvä. Kiitos. Rouva puhemies, arvoisa korkea edustaja, viimeisin sotilainen eskalaatio Libyassa ja Algeria ja Marokon sosiaaliset jännitteet omaavat turvallisuus, humanitaariset riskit myös Euroopalle. Uusi valtava muuttoliike suuntautuu meidän mantereellemme ja jos jotkut sanovat, että Libya on vakaa, varma maa, niin ovat raskaasti erehtyneet. Humanitaarinen apu 6 miljoonaa euroa on myönnetty ja sen ei pidä estää meitä ottamasta yhteistä kantaa, että saataisiin tämä konflikti loppumaan ja saataisiin välirauha pääkaupunkiin ja palautettaisiin neuvottelupöytän osapuolet, jotta voisimme taata rauhan ja vakauden maassa. Kuten korkea edustaja ihan sattuvasti sanoi, libyalaisten pitää voida päättää itse omasta tulevaisuudesta. Kiitos, edustaja Faria. Ja seuraava puhuja on edustaja Anna Gomes hän ei taida olla täällä jolloin siirryn listalla eteenpäin. Ähm, edustaja patricia lalonde olkaa hyvä. hän on täällä. olkaa hyvä. Merci. Kiitos, rouva puhemies. Arvoisa korkeadustaja. Libyan tilanne on erittäin huolestuttava. 150 ihmistä on jo kuollut, 114 loukkaantunut ja 18 000 ovat lähteneet liikkeelle kotipaikastaan tämän viimeisimmän hyökkäyksen jälkeen. Tämä on kolmas yhteenotto Gaddafin kaatumisen jälkeen. Rauhan ponnistelut YK toimesta, jotta ovat sen kaltaisia, että se on tullut selkeäksi, että EUn sisäinen jako on myös estänyt löytämästä ratkaisua tähän konfliktiin, kun jotkut, täällä, jotkut ovat suoraan vastuussa nykytilanteesta. Ajattelen ennen kaikkea Ranska ja Italia. Väestö on täysin kyllääntynyt miliseihin ja epävakaaseen turvallisuustilanteen. Se on ehkä johtanut Marsal Kaftarin hyökkäyksiä, mutta terroristijoukot ovat vielä todellisuutta Libyassa ja tämä uusi sotatilanne on tietysti vain hyödyttänyt ISISiä. tämä todella voi lisätä uutta muuttoliikettä ja, ja luoda lisää epävakautta alueella. Ajattelen tässä Tunisia, joka on vain 100 km, 50 kilometriä Tripolista. Tilanne on räjähdysaltis ja EUn täytyy todella tehdä aloite, jotta palattaisiin neuvottelupöytään, jotta löydetään rauhanomainen ratkaisu. Sot, ra, sopimuksessa otetaan huomioon paikan real- realiteetit. Kiitokset ja Lalonde. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Bill Etheridgeille. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Libya ja koko arabikevät tilanne on äh, äh, oppi. Kyllä esimerkki siitä, että länsimaat sekaantuvat eh, kansakuntiin, joita emme tunne, jossa ajatamme menemään haittaa kuin hyvää. Katsokaa, mitä tapahtuu. Kaaosta, pakolaisia, kuolemia ja kuka hyötyy siitä, despotit, eh, terroristiryhmät. Meidän on ymmärrettävä, että tulevaisuudessa se, että puutumme paikkoihin pommein ja sotilasvoimin ei ole ratkaisu. Se vain pahentaa tilannetta. Meidän täytyy olla paikan päällä puhumassa ihmisille, auttamassa heitä. Meillä pitää olla diplomatiaa, kauppaa, mutta meidän on ymmärrettävä, että tällaisen äh, lihaksikkaan liberalismin päivät ovat äh, takanamme. Ainoa tapa edetä on kauppa ja äh, neuvottelut kiitokset etheridge ja sitten edustaja hyvä. paní předsedající já jsem velmi pozorně. puhemies. No niin, me olemme samaa mieltä siitä, mikä nyt on tilanne. Mehän pyrimme löytämään poliittista ratkaisua, mitä tapahtuu Aftarin osalta. Minusta tuntuu siltä, että meillä ei kuitenkaan ole yhteistä strategiaa ja jotkut kollegatkin puhuivat siitä, että meillä pitäisi olla konkreettisia ehdotuksia. Mitä pitäisi tehdä tässä hankalassa tilanteessa? Mihin me pyrimme? Tiedän, että tilanne ei ole helppo. Kyse on nyt sitten poliittisesta ratkaisusta ja ratkaisu ei ole helppoa löytää yksissä neuvotteluissa, mutta me nyt vain puhumme näistä asioista parlamentissa emmekä tee mitään konkreettista, jotta löytäisimme rauhanomaisen ratkaisun. Meidän pitää vakauttaa maata. Ja meidän täytyy muistaa, että tämä saattaa johtaa siihen, että sadat tuhannet pakolaiset tulevat Eurooppaan, eli meidän täytyy löytää ratkaisu. Kiitos. Kiitos edustaja Spisil. Ja sitten edustaja Bogdan Strojevski olkaa hyvä. Chciałbym na wstępie docenić wysiłki pani wysokiej komisarz, jak i Kiitoksia Arvostamme korkean edustajan äh, YK, äh, YK ponnisteluja. Me olemme sitä mieltä, että teemme parhaamme, mutta meidän täytyy muistaa, että tarvitsemme tietoa, syvällisempää tietoa tilanteesta. Meiltä puuttuu tietoa ja hyvin usein yllätymme, hyvin usein petymme. Me myös äh, kärsimme taloudellisesti ja niin monessa tapauksessa olemme avuttomia. Palveluyksiköillä pitäisi olla enemmän tietoa, laadukkaampaa tietoa, jotta me pystyisimme toimimaan johdonmukaisemmin ja tehokkaammin. Useassa tapauksessa, kun keskustelemme ulkoasioita, keskustelimme Afrikasta ja Lähi-idästä, on jotain, mitä en voi hyväksyä. Nimittäin tämä yllätyselementti, kielteiset yllätykset, tiedon puute. Siksi minä pyydän, että saisimme enemmän konkreettista ja syvällistä tietoa. Kiitos. Kiitos edustaja Nyt sitten puheenvuorolistat on käyty läpi ja haluaisin antaa puheenvuoron takaisin korkealle edustajalle. Rova Mogherini, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin olen pahoillani siitä, että jotkut kollegat, jotka esittävät kysymyksiä, ovat nyt lähteneet pois Ehkä kuitenkin vastaan näihin kysymyksiin siitä huolimatta. Ja on jotenkin surullista, kun puhutaan nyt näin vakavasta asiasta, eikä tämä nyt ollut mikään yllätys. Vuosikausiahan olemme tehneet tätä työtä, emme pelkästään EU-ssa, vaan myöskin YKssa. Ja jotkut kumppanimme alueella, kuten Arabiliika tai Afrikan unioni, ovat myöskin ponnistelleet ja on surullista nähdä, että nyt viimeisessä täysistunnossa tällä lainsäädäntökaudella Täällä on enemmän katsojia kuin meppejä paikalla. Ikävä sanoa näin, mutta tämä asia olisi kyllä ansainnut teiltä hiukan enemmän huomiota. Mutta tämä on siis niille kunniaksi, jotka nyt ovat paikalla. Ja haluaisin kiittää tuestanne tekemällemme työlle. Työ ei ole ollut helppoa viime viikkoina ja vuosina, kun olemme yrittäneet saada aikaan yhteistä eurooppalaista kantaa. Tehän tiedätte, että lähtökohta ei välttämättä ollut kovin yhtenäinen – mutta nyt meillä on yhtenäinen eurooppalainen suunnitelma, jolla vakautetaan maata. Näin libyalaiset, Libyan kansalaiset, sidosryhmät, eri instituutiot, vaikka ne ovatkin nyt hyvin hauraita ja vaikka niissä on paljon ongelmia, niin ne voivat löytää omat tapansa yhdistää maata. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia tuesta tälle työlle. Me olemme tehneet hyvää työtä näissä hankalissa olosuhteissa. Ja ainakin kahdesta asiasta voimme olla ylpeitä. Tuesta, jota jatkuvasti annamme YKlle ja YKn erityislähettiläille. He ovat aina luottaneet Euroopan unionin tukeen poliittisesti, diplomaattisesti, rahoituksellisesti ja paikan päällä. Olin ylpeä siitä, että meidän henkilöstömme palasi Tripoliin ennen kuin monien jäsenvaltioiden edustajat palasivat sinne. No, tilanne on nyt muuttunut, mutta odotamme, että heidät saadaan pian taas Tripoliin. Itse kävin toimistossamme Tripolissa ja avasimme ne uudelleen pitkän kauden jälkeen, jolloin se oli suljettuna. Ja uskon, että tilanne jollain tavalla normalisoituu pian. No, Libyassa nyt koskaan tilanne ei ole täysin normaali, tietenkään varsinkaan nyt. Mutta libyalaiset tietävät, että eurooppalaiset ja Euroopan unionin toimielimet ovat aina pyrkineet auttamaan rakentavalla ja vilpittömällä tavalla sekä rahoituksellisesti että poliittisesti että diplomaattisesti. Ja haluaisin tästäkin vielä kiittää parlamenttia. Ja toinen asia, josta olen ylpeä, on se työ, jota vihdoinkin on alettu tehdä ja jota meidän täytyy vielä pönkittää. Siellä on pidätyskeskuksia, meidän pitäisi tyhjentää ne ja sulkea ne YK virastojen avulla. Olisin halunnut tänään käydä keskustelua Libyasta ja libyalaisista – eikä ainoastaan vain Libyasta ja maahanmuutosta. Jos tilanne pahenee ja jos sotilainen tilanne pahenee Libyassa, niin ensimmäinen huolenaiheeni on se, että monet ihmiset menettävät henkensä. Ja tietysti riskinä on myöskin se, että EUhun tulee enemmän maahanmuuttoa, mutta ennen kaikkea tämä on riski maahanmuuttajien hengille. Ja kiitän niitä, jotka ottivat tämän esille, koska ennen kaikkea meidän täytyy muistaa se, että tässä puhutaan nyt ihmisistä. Ja meidän täytyy tehdä työtä Libyan ja libyalaisten kanssa Libyan ja libyalaisten hyväksi. Kyse on naapurimaasta ja maasta, jota tulee kohdella kumppanina. Mutta viime vuosina olemme alkaneet tehdä yhteistyötä YK virastojen kanssa ja Afrikan unionin kanssa, jotta voitaisiin tyhjentää pidätyskeskuksia ja torjua ihmiskauppia tai ihmissalakuljetusta. Olemme auttaneet UNHCR ja IOM tyhjentämään noin tai viemään 40 000 maahanmuuttajia näistä keskuksista joko UNHCRn keskuksiin, joissa he saavat suojelua, tai sitten heidät on palattu lähtömaihin. Ja tässä me olemme tehneet yhteistyötä Afrikan unionin ja sen jäsenvaltioiden kanssa. Ja kaikki tämä työ on tehty tilanteessa, jossa sotilaiden tilanne pahenee ja tilanne paikan päällä on yhä vaikeampi. Ja tästä syystä, haluan vielä toistaa tämän, toisten sitä, mistä Filippo Grande puhui viime viikolla, eli että kaikki osapuolet takaavat sen, että YK ja UNHCRn henkilöstö pääsee paikan päälle ja voidaan jatkaa tätä työtä, koska se on erittäin tärkeää heidän itsensä kannalta. Jotkut kysyivät kysymyksiä, jotka liittyivät ehkä enemmän maahanmuuttoon. Olen näistä asioista puhunut selkeästi, eli EU ei pidä Libyaa turvallisena maana minä ja muutkin komission jäsenet ovat, olemme tämän todenneet, eikä tämä kanta ole muuttunut. Ja on itsestään selvää, kun ajatellaan nyt tämänhetkisiä olosuhteita. Ja jotkut Euroopan parlamentin jäsenistä ovat kysyneet Sofia-operaatiosta. Tämä ei ole ollut mikään salaisuus, eli ehdotukseni jäsenvaltioille ei ollut se, että vedettäisiin laivat pois alueelta olen puhunut sen puolesta, että laivat jätetään kansainvälisille vesille, koska ne ovat osoittautuneet hyväksi lannistimeksi näille ihmiskauppeille kuljettajille Libyasta Italiaan nämä maahanmuuttovirrat ovat nyt vähentyneet 80 prosenttia. Ja tämä nyt on hyvin pitkälti UNHCRn toiminnan ansiota. On hyvin aikaa toimia meritehtävissä ilman aluksia. Jäsenvaltiot ovat halunneet mennä vähän toiseen suuntaan. Toivottavasti he voivat vielä uudelleen miettiä päätöstään ja uudelleen lähettävät näitä aluksia kansainvälisille vesille. Uskon, että se oli tässä tilanteessa ihan järkevää. Voitaisiin vaikeuttaa ainakin ihmiskauppojen ihmisalakuljettajien toimintaa ja näin voitaisiin täyttää vastuumme, mitä tulee YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin, kun ajatellaan asekauppa- ja öljyn kauppakieltoa. Sitä voitaisiin toteuttaa tietysti paljon tehokkaammin, jos paikalla olisi laivoja. Ja voin vielä tämän todeta täällä, olen tämän julkisesti jo todennut hyvin avoimesti. Uskon, että ilman näitä laivoja Sofia-operaatio ei pysty toteuttamaan kaikkea, mitä sen pitäisi. Eli toivottavasti jäsenvaltiot uudelleen miettivät tätä päätöstä. tämän heidän valintansa ja heidän vastuunsa ja toivottavasti he tekevät sitten erilaisen johtopäätöksen tulevina viikkoina. Lopuksi haluaisin vielä kiittää kaikkia teitä eri poliittisista ryhmistä tuesta, jota olemme saaneet tälle työlle, jota teemme paikan päällä. Työ ei alkanut eilen, vaan sitä on tehty jo vuosikausia YK kanssa. Ja tällä hetkellä haluaisimme, että Libyan prosessi jatkuu libyalaisten omilla voimilla. Se on ainoa tapa edetä tästä tilanteesta ja päästä eroon tästä konfliktista ja rauhoittaa sotilaallisia jännitteitä. Ja näin voidaan löytää tapa luoda voimakas, voimakkaat instituutiot ja saada maahan rauha. Eli selkeästi voimme todeta, että muutamia ääniä lukuun ottamatta valtaosa on tukenut ensinnäkin humanitaaristen käytävien avaamista, jotta voidaan toimittaa humanitaarista tukea, välitön tulitauko ja pitäisi palata sitten poliittisella tiellä ja kutsua kokoon kansallinen kokous YKn alaisuudessa. Me olemme tätä tukeneet yhdessä ja uskon, että meillä vielä on toivoa siitä, että Libyasta tulee kunnollinen maa ja että sillä on hyvä tulevaisuus. Kiitos. Kiitokset eh, korkealle edustajalle tästä puheenvuorosta ja tästä keskustelusta, joka nyt on päättynyt sitten seuraavana esityslistalla meillä on komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma ja sen aiheena on yhdysvaltojen päätös tunnustaa golanin kukkulat osaksi israelia ja länsirannan siirtokuntien mahdollinen liittäminen israeliin. arvoisa president puhemies. Tänään puhumme kahdesta aiheesta. Molemmat liittyvät vuoden 67 sotaan, mutta nämä kaksi eri aihetta. Toisaalta Yhdysvaltain hallinnon päätös tunnustaa Golanin kukkulat Israelin alueeksi ja toisaalta Israelin hallituksen siirtolaispolitiikka länsirannalla. Joten otetaan nämä kaksi asiaa nyt erikseen tässä keskustelussa. Ensinnäkin se, että Yhdysvallat tunnusti Golanin kukkulat Euroopan on hyvin selvä yksilöiden kanta. Ja Tämä voidaan toistaa nyt hyvin selvästi. Euroopan unioni ei tunnusta Israelin suvereniteettia mistään alueesta, jota Israel on miettinyt vuodesta kesäkuusta 67 kansallisen oikeuden mukaisesti ja YK turvallisuusneuvoston päätöslausun mukaisesti 242 ja Ja tämä päättee myös kolonin kukkuloihin. 27.3. annoi julkilausuman kaikkien jäsenvaltioiden puolesta. Siinä selvennettiin, että Tämä on EUn kanta Golanin kukkulonen statuksesta. Tämä on aina ollut kantamme ja se ei ole muuttunut. Samaan aikaan viisi EUn jäsenvaltiota jotka nyt ovat turvallisuusneuvostossa, eli UK, Ranska, Saksa, Belgia ja Puola, ilmaisivat yhteisen kannan New Yorkissa yhteisessä lausumassa. Eli aina pidämme, että EU- jäsenvaltiot puhuvat yhdellä äänellä, ja tämä tehtiin tehtiinkin tässä tapauksessa. Ja tämä ei ole jotain tapaus. Haluaisin kiittää viittää jäsenvaltioita, jotka nyt ovat turvallisuusneuvostossa YKssa, koska se, että on koronatu kantoja siellä, on ilmestynyt nämä kannat yhdessä mukaan lukien julkisissa tiedotteissa, jotta nämä viisi ovat tehneet yhdessä mukaan lukien tapaiset minun kanssani, jossa on koronatu kantoja. Ja jäsenvaltioiden turvallisuusneuvostossa tätä on, tapahtuu ihan useammin ja tämä täyttää myös vastuun, joka meillä on eurooppalaisena tukea monenvälistä järjestelmää ja kansainvälistä sääntöperusteista järjestelmää. Nyt palaisin. Tämä on toinen aihe, josta keskustellaan Israelin hallituksen siirtolaispolitiikka. En kommentoi mahdollista tulevan politiikkaa. Sehän ei ole vielä edes muodostettu. Voin sanoa vain, mitä nyt on nähtävissä ollut viime aikoina, viimeiset kuukaudet. Israelin siirtokunta prosenttia on rakennettu jatkossakin viime viikolla. On myös, että 4600 uutta asumisyksikköä rakennettaisiin ja ilmoituksen jälkeen annamme lausuman ja sanomme, että kaikki siirtokuntatoimet ovat laittomia, kansainvälisen vastaisia ja että tässä pitää edistää kahden valtion ratkaisua, joka on siirtymässä kauemmaksi ja palapalta tätä ollaan viemässä pois. Tämä on tärkeää meille EUlle toimia yhtenäisinä ja sanoa selvästi, että kahden valtion hylkääminen toisi enemmän kaaosta, ei vain pyhälle maalle, vaan myös koko Lähi-Itään, joka nyt jo kohtaa hyvin hankalan tilanteen, jos ajatellaan kriisin leviämistä, jota on nähty alueella viime vuodet. Seuraava väkivallan eskaloituminen Israelissa ja Palestiinassa voisi helposti johtaa hankalan tilanteeseen. Se on tragisia seuraamuksia alueella, joka on niin epävakaa kuin Lähi-Itä. Mainitsematta sitä, miten tärkeä kahden valtion ratkaisu ja palestinaisen valtion perustaminen ovat koko julkisen mielipiteelle arabimaailmassa alueella – jossa on ollut aikamoista myllerrystä viime vuodet. Ensimmäinen velvollisuutemme on pitää kahden valtion perspektiivi eli hengissä ja pohtia uusia neuvotteluja kohti rauhaa. Jo, no pitää nyt olla kuitenkin realistinen ja menestyksekäs ja tulevat suunnitelmat Israel Palestinian varten vaativat sen, että lähdetään liikkeelle kansainvälisistä sovituista parametreista, tunnustaa ne, ja tähän kuuluu vuoden 67 linjat ja yhteisesti sovitun vaihdoksi ja Jerusalemin status tulevana kahden valtion pääkaupunkina. Ja EU on ollut tässä myös yhtenäinen ja hyvin selvä kaikki nämä vuodet ja jatkossakin näin teemme. EU tunnistaa muutokset 67 eltäviin rajoihin vain, jos ja kun sitä sovitaan osapuolten välillä. Ja tämä liittyy myös Jerusalemin statukseen. Tämä on periaatteellinen kanta, mutta se perustuu myös realistiseen arviointiin tilanteesta kentällä koska kahden valtion ratkaisu on olennaista rauhalle, mutta myös olennaista turvallisuudelle, lähtien liikkeelle Israelin turvallisuudesta. Se on tärkeä demokratialle myös Israelissa ja Palestiinassa. Se on tärkeä, jos sanotaan taata todella kestävä talouskasvu molemmille, Israelille ja Palestiinalle. Ja lisäisin, mikä tärkeämpää, tämä on tärkeää rauhalle, turvallisuudelle ja talouskasvulle koko alueella lähtien liikkeelle naapurimaista. Jos tilanne ei parane, se pahenee. Se on ollut tilanne nämä viime vuodet ja elämme hankalia aikoja. Uskon, että tämän näkymän pitäminen hengissä on kaikkein rohkein ja paras panoksemme, kun me tehdä rauhalle, vakaudelle ja turvallisuudelle alueella. Tätä EU jatkossakin tekee tulevat kuukaudet kaikkien osapuolten kanssa, jotka haluavat kestävän rauhan. Lähdetään liikkeelle arabikumppaneista. Mä haluan sanoa, että viimeiset kuukaudet olemme tavanneet Arabiliigan johtajia EUn ja arabimaiden huippukokouksessa Egyptissä ja osallistuin myös tuohon armaiden liittoon huippukokoukseen viikolla EUn kanta kahden valtion ratkaisusta on selvä, mutta myös koronin kukkuloista. Ja se on yksi pääelementti keskusteluissa ja varmasti se tuo yhteen eurooppalaiset ja arabit näinä hankalina aikoina. Joten odotan innolla yhteistyötä heidän kanssaan näistä kysymyksistä, joka on tärkeää turvallisuudelle ja rauhalle Välimerellä. Kiitos. Kiitokset korkealle edustajalle. Ja nyt sitten antaisin puheenvuoron Euroopan kansanpuolueen edustajana edustaja Christian Predalle. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Merci, president. Madame Kiitos, puhemies Hyvä korkea edustaja, me vastustimme tämän keskustelun pitämistä. Kolanin kukkuloiden tilanne on sellainen, se ei ole päätöslauselmien 297 mukaisia YK turvallisuusneuvostosta. Muistatte viime maaliskuun julistuksen. Nyt Trumpin hallinnon päätös ei muuta tilannetta mitenkään siellä paikan päällä. Ja 6.4. Länsirannan tilanteen julistus oli Israelin vaalien suhteen tehty julistus. En ymmärrä siksi äärivasemmiston kantaa. Mielestäni se haittaa Euroopan parlamenttia kokonaisuudessaan ja täytyy muistaa, että Syyrian valtion romahdus heikentää vielä tilannetta Golanin kukkuloilla. Meidän pitää ottaa huomioon kokonaistilanne, kun Syyrian tilanne on sellainen, että Iran sitä tukee. Paljon kiitoksia huomiostanne. Kiitokset edustaja Preda. Ja sitten sd nimissä puhuu elena puolitoista minuuttia hyvä. totuus on että se mitä israelin ja Palestiinan välillä tapahtuu ja se, mille tielle Trumpin hallinto on lähtenyt pitämällä Netanyahua kädestä kiinni, ei ole mitään uutta. On aivan selvää, mitä he tekevät, vaikka tämä on ehkä yllätys herra Predalle – Ongelma mitä me teemme. Olemme hyvin ujoja puhuessamme siitä, miten tässä on selkeästi rikottu kansainvälistä lainsäädäntöä. Se, mitä me sallimme Israelin hallinnolle, hallitukselle ja tässä tapauksessa myös Yhdysvaltain hallinnolle, on kansainvälisen lain vastaista ei voi sallia tätä yksille ja toisilta taas sitä evätä. Eli meidän pitää, pitää katsoa, miten suhtaudumme Yhdysvaltain hallintoon. Se on hyvin selkeästi vihamielinen EUtakin kohtaan. Uskon, että ensimmäisessä puheessani käsittelin juuri Israelin ja palestinan konfliktia ja nyt toiseksi viimeisessä puheessani palaan tähän jälleen. Siellä rauhan neuvottelussa on menty taaksepäin, emme pysty hallinnoimaan tilannetta ja epäoikeudenmukaisia tilanteita todella syntyy, hyvin vakavia sellaisia. Me peräänkuulutamme poliittisesti kahden valtion ratkaisua, mutta fyysisesti se ei ole onnistunut. Nyt meidän täytyy todella korottaa ääntämme vielä kerran. Kiitos edustaja Valenciano. Sitten annan puheenvuoron ECRn voorzitter kiitos puhemies jos olette olleet goranin kukkuloilla tiedätte kuinka keskeinen tämä maatilkku on israelin turvallisuudelle ja sen kansalaisille. jos olette olleet golanilla tiedätte että lähellä syyriassa on iran ja hezbollah ja äh, sotilasvalta jos ottaa tämän tilanteen vakavasti, niin tietää, että siellä on terroristi liittolaisia, jotka haluavat poistaa kokonaan juutalaisvaltion. Sitä iranilaiset ovat sanoneet. Meillä on sitten amerikkalainen malli, jossa tunnustetaan Golanin kukkulat osana Israelin valtion aluetta. Mutta on varmistettava, että kun Hezbollah on siellä paikalla, meidän on löydettävä rauha toisin keinoin. Jos olette olleet Golanilla, ymmärrätte kyllä ne raamatulliset yhteydet tämän alueen ja juutalaisten ihmisten välillä. Mielestäni meidän pitäisi lopettaa tällainen selektiivinen kansainvälisen lain tulkitseminen ja tunnustaa Golanin kukkulat osana Israelin aluetta kuten eh, Valensiano meidän liittolaisemme tekevät. Niinhän liittolaisten on tehtävä. Kiitos. Kiitokset edustaja Belder. Sitten ALDE-ryhmän nimissä puhuu edustaja Hilde Wautmans puolitoista minuuttia. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Kiitos, rouva puhemies. Rouva korkea edustaja, olen äärimmäisen huolissani Israelin tilanteesta, koska nyt nähdään yhä enemmän merkkejä siitä, että Israel on luopunut kahden valtion ratkaisusta. Pääministeri Netanyahu haluaa laajentaa Israelin suvereniteettia ja liittää länsi kun osaksi sitä. Tämä on vedenjakaja rauhanprosessi minusta on tässä menossa kauemmassa. Eikä voida vain sanoa, että no, Yhdysvallat jotta auttaa siihen, että päästään tähän ratkaisuun, sillä nyt tuntuu siltä, että kansainvälinen oikeus on tullut rikotuksi. Ja tämä tilanne on nyt hyväksytty. Ja näin ollen, rouva korkea edustaja, eikö olisi parempi saada äänemme ja äänenne kuuluviin selvemmin? Me olemme valinneet kahden valtion ratkaisun jossa on vuoden 67 rajaa tiessä Israel ja Palestiina voivat elää rinnakkain rauhanomaisesti. Ja jos odotellaan nyt vain sitä, että Trumpin hallitus antaa lausuman, niin no sitten ne antavat uuden suunnitelman. 37 valtiota lähetti kirjeen teille eilen tärkeän viestin Euroopasta – missä selvästi pyydämme, että saatte äänemme kuuluviin. Euroopan pitäisi olla selkeämmin vielä sanomassa, että on vain yksi ratkaisu, jos halutaan päästä pois sodasta, ja se on kahden valtion ratkaisu. Ja pyydän, että kiinnitätte huomiota tähän kirjeeseen. Kiitos. Kiitos edustaja Vautmans. Ja sitten äh, GUE-ryhmän nimissä edustaja Marissa Matias, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos rouva puhemies. On totta, että tämä tilanne ei ole uusi, mutta olemme nähneet sen kärjistyvän ja tämä vesittää rauhan prosessia Lähi-idässä. Palestiinan alueilla näin oli jo käynyt, mutta tämä tilanne on nyt tullut selkeästi esille Israelin pääministerin puheessa. Enkä epäillyt teidän aikomuksianne, Rova Mogherini, mutta meillä on myitä, muitakin välineitä. Meillä on assosiaatiosopimuksia, aiommeko keskeyttää niitä. Entä sopimus vuoden 67 rajojen kunnioittamisesta, onko se pelkkä paperi tiikeri vai toimimmeko tässä todella? Ihmisiä tuhotaan ja meidän täytyy toimia. Ja haluaisin lopuksi todeta, herra Predalle, että kun ihmisoikeuksia käytetään vaalitarkoitusperiin, silloin olemme todella huonossa jamassa. Minä aion puolustaa ihmisoikeuksia, sainpa ääniä vai en, ja pohdin teidän tarkoitusperianne. Kiitos edustaja Matis. Täällä ei ole tarkoitus huudella toiselle puolelle salia. täällä voidaan pyytää sinisiä kortteja mutta koska kukaan ei ole sellaista pyytänyt niin etenen sitten puheenvuorolistalla. edustaja margrete auken vihreiden ja euroopan vapaan allianssin nimissä minuutti olkaa hyvä. Eh, kiitos edustaja mogherini kiitokset sanoistanne ja kiitos siitä, että pidätte Euroopan yhtenäisenä ja puhutte selkeää kieltä, mutta tähän mennessä ei ole maksanut Israelille mitään että se jatkaa laitonta miehitystään. Meidän pitää nyt kuitenkin siirtyä sanoista toimiin. Ja muistuttaisin myös siitä kirjeestä, jonka edelliset entiset pääministerit ja ulkoministerit lähettivät teille. He sanovat, että jotain on tapahtunut He viittaavat YK päätöslauselmaan 2334, eli meillä on juridisia keinoja, mutta pitää leikata kaikki suhteet laittomiin siirtokuntiin, koulutukseen, elinkeinoelämään. Me haluamme tämän listan julkisuuteen ja kaikki ne yritykset, jotka tekevät töitä siellä siirtokunnissa, olen aivan varma, että jos on joku hinta, me autamme kyllä kaikkia tärkeitä ystäviämme Israelissa ja Palestiinassa niin, että he eivät menetä toivoaan kahden valtion mallista ja he voivat luottaa meihin edelleen, koska sanat eivät enää auta. Tiedätte sen aivan yhtä hyvin kuin minä. Kiitokset edustaja Auken. Sitten SND niin, itse asiassa nyt olemmekin jättäneet ryhmien puheenvuoron, eli annan sitten edustaja Maria Arenalle puheenvuoron. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. arvoisa puhemies, korkea edustaja. On totta, että eu n ulkopolitiikka ei ole koskaan ollut näin etäällä Yhdysvaltain politiikasta, mitä tulee Lähi-Itään, mutta mitä tulee myös muihin asioihin ja te olette puolustaneet Iranin sopimusta, no Yhdysvallat, desolidarisuutta, mitä tulee COP21 kokoukseen, Yhdysvallat otti sen etäisyyttä, mitä tulee Israeliin. No siinä Yhdysvallat tietysti tuki tuota äärimmäisintä osa Israelin hallituksesta erityisesti päättämällä muuttaa suurlähetystönsä sijainnin Jerusalemiin pitäen sitä pääkaupunkina. Ja nyt sitten Yhdysvallat tunnustaa Israelin suoriteetin Golaniin ja näin ollen valkoinen talo polkee kansallista oikeutta ja YK päätöslauselmia. Kuitenkin komissio ja neuvoston tuella vahvisti eilen halunsa jatkaa neuvotteluja kauppaneuvotteluja Yhdysvallan kanssa. Minusta tämä valtio on roistovaltio, joka kaiken monenvälisyyden eh, heittää ulos ikkunasta. Korkea edustaja, te olette tehneet kaikenne politiikkaa ja diplomatiaa on käytetty, mutta tässä on kaksi välinettä, joita ei ole aktivoitu, nimittäin kauppasopimukset ja assosiaatiosopimukset. Vain sanktioiden myötä nämä valtiot, nämä maat voivat reagoida jatkossa, jotta viimekin voidaan vastata toiveeseen, joka on kahden valtion ratkaisu nyt. Se on yhä etäämpänä, yhä kauempana Israelin nykypolitiikasta, joka puhuu liittämisestä, mutta myös kaukana palestinaista, jotka ovat menettäneet kaiken toivon. Joten toivon, että Eurooppa ottaa viestikapulan ja puolustaa kahden valtion ratkaisua. Kiitos. Kiitokset edustaja Arena, mutta nyt ähm, edustaja Preda on esittänyt teille sinisen kortin. Ja edustaja Arena, hyväksyttekö tämän sinisen kortin edustaja Predalta? Yes. Kyllä. Olkaa hyvä, puoli minuuttia edustaja Preda. Uh, Maria, ty, ty... Hyvä Maria, sanoit, että Yhdysvallat on roistovaltio Ettekö usko, että tällainen asemointi satuttaa meidän yhteistä, meidän suhteitamme Yhdysvaltoihin? Eikö tässä vastuusta kasta, äh, kanna myöskin vasemmisto ja äärivasemmisto, kun ajatellaan tämän sopimuksen ja yhteisen äh, hyvän työilmapiirin äh, kanssa, Yhdysvaltojen kanssa. Kuinka pitkälle pitää mennä, hyvä Maria, Yhdysvaltojen ärsyttämisessä? Kiitos. Sitten vastaus. Cher Monsieur Preda, cher Dan. Arvoisa herra Preda, arvoisa Dan, Yhdysvallat ei ole tässä kun ollut Euroopan vasemmisto. Ja se tässä nyt 18 polkee, kun Trump päättää laittaa tariffeja alumiinille, kieltääkseen alumiinivien Yhdysvaltoihin turvallisuussyistä, niin no siinä on kyllä kansainvälinen oikeasti huomiota. Siinä nämä sopimukset ovat jääneet vähän välittämättä. Ja kun Golan on nyt tunnustettu Israelin suunnitelmin alle, niin tässäkin on toimittu väärin. Joten tulkaa nyt, sanokaa vain, että Euroopan vasemmisto aktivoi, tai siis haluaa näitä huonoja välejä eurooppalaista ja mutta olenpa nyt pahoillani, mutta jos nyt haluat äh, anella Trumpin edessä, niin anna mennä, mutta se ei ole EU-valinta kiitos edustajat eh, preda ja arena ja nyt sitten minulla on muutamia puheenvuorolistan ulkopuolisia pyyntöjä ja esitän teille nyt tietyn logiikan koska eh, näitä on muutama liikaa meidän aikaamme nähden ja ajattelin nyt että noudattaisin sellaista menettelyä että ne jotka jo äskeisessä keskustelussa saivat puheenvuoron eivät saisi sitä tässä keskustelussa enkä myöskään sitten luonnollisestikaan anna sitä puheenvuoroa niille jotka eivät näyttäydy tässä salissa eli tällä tavalla meillä on sopiva määrä näitä ylimääräisiä puheenvuoroja ja voimme sitten toivoa että korkea edustaja myöskin voi lopuksi käyttää puheenvuoron. eli eh, ensimmäinen eh, listan ulkopuolelta eh, edustaja Jose Sánchez salafranca sanchez olkaa hyvä ja nämä ovat siis minuutin puheenvuoroja. Puhemies, hyvä korkea edustaja, hyvät naiset ja herrat. Voi olla Israelin ystävä, mutta tämä ei tarkoita sitä, että aina kun Yhdysvaltain presidentille tulee jotain mieleen, EU joutuu muuttamaan omia kantojaan. Tämä pätee Jerusalemin asemaan ja YK päätöslauselmaan ja Golanin asemaan 497 tekstiin esimerkiksi, ja tämä pätee myös länsirannan siirtokuntiin. Nämä tällaiset yksipuoliset päätökset eivät tee muuta kuin rikkovat ja pirstaloivat kansainvälisen konsensuksen ja hankaloittavat jo entisestään hankalaa rauhanprosessia ja tätä kahden valtion ratkaisua, jota EU puolustaa siis ratkaisua, jossa valtiot voivat rauhanomaisesti elää rintarinnan. Ja tähänhän sekä Palestina että Israel pyrkivät. Kiitos edustaja Salafranca. Ja sitten edustaja Arne Liits, olkaa hyvä. Arvoisa korkea edustaja, puhemies. Kiitos korkea edustaja. Olen samaa mieltä, että EU ei pidä seurata, EUn ei pidä seurata Trumpin polkua, ei pidä rikkoa kansallista oikeutta ja tunnustaa Golanin kukkuloita. Netanyahu on nyt valittu ja näin on valitettavasti Israelin rauhanprosessi eh, näyttää heikentyneeltä. Pääministeri tässä on vain lietsomassa tuota konfliktia, kun ei haluaa jatkaa sitten rakentamista. Ja hän jo vaalikampanjan aikana on vienyt eteenpäin tätä jakolinjaa EUn pitää tässä ottaa käyttöön kauppapoliittiset toimet ja tarkasteluun EUn pitää vastustaa näitä sitokuntia ja li- anneksaatioita. Trump valitettavasti kuitenkin on nyt johtanut siihen, että Yhdysvallat on hankala kumppani kohti kahdenvaltion ratkaisua. Ja nyt äh, tässä pitää nyt sanoa, että EU pitää, haluaa pitää kiinni tästä status quosta Euroopan viestine, viesti Jerusalemin ei saa muuttua, niin kuin Ursivalt on tehnyt, ja näin ollen pyydän, että puheenjohtaja valtion korkean edustajan ja parlamentin puolella myös. Kiitos. Kiitokset edustaja Leeds. Sitten edustaja Arne Gerikke, olkaa hyvä. Koko tämä Israelin historia perustuu Isra- Israelin kansan historiallisiin maihin. Jos lähdemme nyt keskustelemaan kukkuloista ja länsirannasta, voimme tehdä tämän vain niin, että otamme huomioon Israelin turvallisuustilanteen. Eurooppa on kuitenkin vahvistanut Iranin asemaa, joka on tunkeutunut Syyriaan, joka on aiheuttanut suurempaa vaaraa Israelille. Mekan ja Medinan suojelu on itsestäänselvyys, mutta kun on kyse Israelista, silloin puhumme täysin eri kieltä. Eurooppalaisina kumppaneina meidän pitää kohdella kumppaneita samalla tavoin, edistää rauhaa alueella ja nä- myös näiden kolmen monoteistisen uskonnon asemaa. Ja meillä on Lähi-idässä vain yksi luotettava kumppani, eli juutalaiset. He ovat jo hyvin pitkään eläneet samankaltaisessa oikeusjärjestelmässä kuin me ja voivat olla näin hyvänä esikuvana myös meille. Tähän liittyy myös juutalaisten ajaminen pois arabialueelta edustaja gericke nämä ovat minuutin puheenvuoroja eivät puolentoista minuutin. ja sitten haluaisin antaa puheenvuoron edustaja rosa d'amatolle olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tässäkin viimeisessä täysistunnossa me puhumme siitä, miten äh, Amerikka suhtautuu Netanyahun toimintaan. Golanin Kuulla ovat hyvin ristiriitainen alue. Siellä on vuoden 67 jälkeen ollut eri ryhmittymiä. Ja se, että tunnustetaan tämä uusi asema ja lähdetään rakentamaan uusia siirtokuntia on todella huolestuttavaa. Tuntuu siltä, että kahden valtion ratkaisu on muuttunut etäiseksi eikä sellaiseksi, että siihen voitaisiin päästä. Konflikti pitkittyy pitkittymistään. Me haluamme, että pidetään kiinni kansainvälisestä oikeudesta, tunnustetaan vuoden 1967 eh, sitä edeltävät rajat. Ja olemme nähneet sen, miten sukupolvia kasvaa alueella, heidän silmistään paistaa epätoivo. Siellä myös palestinalaisveliä nöyryytetään. Pyydän teitä selviämään tästä tilanteesta. Ja sitten edustaja Milan Zver. Olkaa hyvä. Kiitokset, puhemies. ja korkea edustaja. Rauhanprosessi on ollut kriisissä jo vuosia ja kahden valtion ratkaisun käsite tai kaksi valtiota yhdessä kokonaisuudessa on epätodennäköisempi ja Israelin tilanne on muuttunut suuresti tässä yhteydessä. Yhdysvallat sekä armeija on lähtenyt alueelta. Kuitenkin Euroopan unionin roolin täytyy olla aktiivisempi tässä prosessissa. Emme saisi sallia sitä, että Yhdysvallat tukee Israelia ja EU sitten toisaalta on Palestiinan puolella. EUn täytyy olla yksi avaintekijöistä neuvotteluprosessissa. Kiitos. Edustaja Zver. Sitten edustaja Andi Kristeä, olkaa hyvä Thank Kiitos rouva puhemies, arvon kollegat. Euroopan parlamentin pitää pitää lähestymistapa erityisesti kun valmistaudutaan vaalikampanjoihin. Ja on erittäin hyvä asia, että puhumme Golanin kukkuloista tänä iltana, mutta keskustelu Golanin kukkuloista, siinä pitää viitata myös näihin turvallisuusriskeihin, joita Israel kohtaa pohjoisesta. No, mainitsen nyt Iranin toimet ja Shia äh, sotilasjoukot ja sitten Hezbollah-järjestön, terroristijärjestön EU, jotta se voi pitää tasapainoisen lähestymistavan yllä, sen pitää myös osoittaa sitoumusta Israelin turvallisuuteen. Arvon kollegat, korjatkaa jos oli väärässä, mutta sanoisin, että tämä keskustelu ei palvele tarkoitustaan, koska tilanne kentällä on muuttumaton ja EUn kanta on tunnettu. Kiitos arvoisa <clears throat> predsedajúca dnes počúvame voči štátu izrael množstvo. israelia vastaan kuulee monenlaisia syytöksiä ja kollegat ottavat monella tavoin kantaa asioihin, jotka vaikuttavat Israelin kansaan. Minusta tämä ei ole täysin oikein. Israelilla on oikeus puolustaa itseään ja länsirantaa ja Golanin kukkuloita sen pitää pystyä valvomaan sieltä. Monet vihamieliset armeijat voivat hyökätä Israelia vastaan. Hezbollahin terroristiset operaatiot ovat tällaisia, eikä Israel voi jättää tätä vaaraa huomiota. Sen pitää toimia niin, että se voi turvata kansalaistensa aseman. Luvut puhuvat selkeää kieltä. Israelilaisyritykset palkkaavat yli 200 000 arabia hyvin korkeilla palkoilla. Kiitos edustaja Skripek. Ja sitten lopuksi edustaja Konstantinos Papadakis, olkaa hyvä. Sen jälkeen, kun Jerusalem tunnustettiin Israelin pääkaupunkina ja eh, Yhdysvaltain suurlähetystön siirtäminen sinne ja muiden provokaatioiden jälkeen eh, nyt sitten Golanin kukkulat jotka vuonna 1967 Israel valloitti Syyrialta. Tässä nyt harjoitetaan Yhdysvaltain politiikkaa Lähi-idässä ja pyritään varmistamaan asemat suhteessa Venäjän tämän alueen kansojen suhteen. Nyt tätä politiikkaa on sitten siedetty muissa konservatiivipuolueissa, eikä se auta mitenkään palestiinalaisten valtion tunnustamista. He ovat päivittämässä omaa, mm, omia sotilaallisia suhteitaan Israeliin ja kauppasuhteitaan. Ikään kuin ongelmia ei olisi. Golanin kukkuloiden miehittäminen pitäisi lopettaa. Tarvitaan enemmän ihmisiä, että voidaan tunnustaa itsenäinen Palestinan valtio 67 rajojen suhteen ja Jerusalemisen pääkaupunkina. Kiitos edustaja Papadi anteeksi papadakis ja sitten korkea edustaja olkaa hyvä. Let me clearly what uh, I think I've... Sanon vielä kerran selkeästi sen, minkä olen sanonut jo useaan kertaan täällä täysistuntosalissa. Euroopan unioni näkee Israelin ja israelilaiset kumppaneina ja ystävinä ja palestiinalaiset ja Palestiinan äh, viranomaisen myös ystävänä ja kumppanina ja edelleenkin amerikkalaiset äh, Yhdysvalloissa kumppaneina ja ystävinä. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän kantamme ja politiikkamme määritetään jossain muualla. Meidän kantamme määritetään sen uskomuksen mukaan, mikä on meidän mielestämme rauhan, vakauden, äh, etujen mukaista se on osa meidän eurooppalaista aluetta myös ja myös kansainvälisten, kansainvälisen lain mukaista. Tämä ei muuta mitään. Se, että vahvistetaan yhtenäisesti, niin kuin sanoitte, meidän kantamme ei tarkoita sitä, että me olemme vihamielisiä jotain kohtaa, vaan että me olemme itse varmoja siitä, että me uskomme edelleen ja olemme aina uskoneet, että ensinnäkin valta tekee oikeutta. Ei ole hyvä periaate, jolle ulkopolitiikkaa kannattaa pohjustaa. Ajatus siitä, että voi muuttaa rajoja käyttämällä asevaltaa lähi tai missään muuallakaan ei ole hyvä. Ja siksi meidän kantamme Golanin kukkuloiden suhteen on ollut niin selkeä. Me uskomme, että kansainväliset säännöt, kansainvälinen laki, kansainväliset standardit, niitä on noudatettava, niistä on pidettävä kiinni ja se on periaate, joka on kaikkien etujen mukaista hyvin johdonmukaisesti sovellet,